Käytetään myös ja istunto jatkuu huomenna torstaina 17. päivä 7. 2014 äh, kello 10. Esityslista on julkaistu ja se on Euroopan parlamentin kotisivulla nähtävissä ja toivotan teille nyt kaikille hyvää illan jatkoa. <laughs>